Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti, puhemies. Arvon parlamentin jäsenet. Tämä, tämä kysymys koskee toden tottakin perusihmisoikeuksia, jotka ovat Euroopan unionin ydinarvoja ja jotka ovat keskeisiä Euroopan unionin ulkosuhdetoiminnassa – Voin vakuuttaa teille, että komissio haluaa pitää kiinni ihmisoikeuksista ja ydin yleissopimuksista, jotka ö, ovat siis ilon sopimuksia, mukaan luettuna pakkotyöhön liittyvä yleissopimus. Tehän tiedätte, kuinka arkoluontoisesta asiasta on kyse, kun puhutaan suhteistamme Kiinan kanssa – Komissio on yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että Laogai-järjestelmä ei millään muotoa ole yhteismitallinen ihmisoikeuksien kanssa, eikä myöskään Kiinan tavoitteiden kanssa tulla moderniksi, kehittyneeksi yhteiskunnaksi. Tämän järjestelmän ylläpitäminen on myös täysin yhteensopimatonta sen kanssa, että Kiina on sitoutunut allekirjoittamaan siviili- ja poliittisia oikeuksia käsittelevän kansainvälisen yleissopimuksen. Euroopan unioni unionilla on nyt O-ongelma, eli se, että laogai-leireillä valmistetaan tuotteita juuri sellaisissa olosuhteissa, jotka me tuomitsemme, ja tällaisia tuotteita saadaan, saatetaan tuottaa, tuoda Euroopan unionin alueelle. On erittäin vaikea ähm, määrittää, mitkä Kiinasta tuotavat tuotteet on tuotettu laogai leireillä. Euroopan parlamentti on aiemminkin jo esittänyt kysymyksiä, samoin myös kansalaisjärjestöt ovat esittäneet kysymyksiä aiheesta. Euroopan unioni on jatkuvasti ottanut asian esiin Kiinan kanssa viime aikoina. Olemme näin tehneet muun muassa joka toinen vuosi toistuvan ihmisoikeuskeskustelun puitteissa. Laokan järjestelmä rikkoo useita artikloja siviili- ja poliittisia oikeuksia käsittelevässä kansainvälisessä äh, sopimuksessa, muun muassa artikla 8, jossa puhutaan pakkotyöstä, ja artikla 9, jossa sanotaan, että ketään ei tulisi vangita ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä. Nyt Euroopan unioni on päättänyt äh, suhtautua myönteisesti Kiinaan sen sijaan, että että langettaisi tuontikiellon. Kuitenkin meidän täytyy ymmärtää, että tähän lähestymistapaan liittyy tiettyjä rajoja. Toistaiseksi merkittävää muutosta ei Kiinan politiikassa ole tapahtunut laogai-leirien suhteen. Meidän täytyy myös ymmärtää se, että Kiina ei ole ainoa maa, jossa vankityöleirit ovat huolenaihe. Senpä vuoksi komissio on valmis palaamaan siihen, kuinka tehokkaimmalla tavalla voidaan painostaa sellaisia maita, jotka hyödyntävät vange, vankileirillä tapahtuvaa pakkotyötä, tällä tavalla nutistavat ihmisoikeuksia ja rikkovat ilon perussopimuksia vastaan. Meidän täytyy toimia horisontaalisella tavalla ei eh, niin, että kohdistamme toimemme ainoastaan Kiinaan. Kuuntelemme mielellämme parlamentin näkemyksiä ja pidämme teidät perillä kaikista kehityskuluista. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi poliittisten puolueiden nimissä puhuvat ensinnäkin Gaaler puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. On hyvä, että tätä käydään keskustelu samalla viikolla kuin valmistelemme EUn ja Kiinan huippukokousta. Laukai-kysymyksellä on kaupallisia ja ihmisoikeudellisia seikkoja ja puhun nyt lähinnä ihmisoikeuksista. Laukai-leireillä Kiinassa puhutaan uudistuksista ja näillä leireillä rikotaan ihmisoikeuksia, olosuhteet ovat sietämättömät ja myöskään Kiinan suhteen eivät ole hyväksyttäviä. Siellä rikotaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja ainakin viimeistään silloin, kun Kiina liittyi kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksen kaksi vuotta sitten. Me olimme aikaisemmin puhuneet tästä, mutta nyt täytyy muistaa, että Laogai-leireillä on samat nimet kuin yrityksillä ja tällä tavalla niiden pakkotyöluonne kätketään. Yhdysvallat viitavat siihen, että vankilassa tuotettuja tuotteita ei saa tuoda. Ja se on tehnyt kuitenkin sopimuksia näiden niin sanottujen yritysten kanssa. Tällaista kieltoa ei meillä vielä ole, on vaikea todeta, mistä tuotteet tulevat. Näiden yritysten nimet, jotka ovat siis näitä pakkotyöleirejä, on tunnettuja. Yhdysvalloissa on jo kokemuksia konkreettisesti siitä, miten näitä tuotteita voidaan pitää pois markkinoilta, mutta oletteko valmiita tutustumaan näihin yrityslistoihin ja Yhdysvaltojen kanssa keskustelemaan näistä kokemuksista sen suhteen, miten tällä tavalla voidaan saavuttaa jotain? Ja sitten vielä viimeinen vaatimus tai kysymys. Aikooko EU vaatia Kiinalta, että kirjoituksesta vastaava YK on edustaja saa käydä Tiibetissä vankilassa tapaamassa poliittista vankia. Kiitoksia. Ja sitten Kadenbach, kolme minuuttia. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin todeta, että sosiaalidemokraattinen ryhmä on hyvin kiinnostunut rakentavista suhteista Kiinaan. Ja mielestäni teidän vastauksenne olivat hiukan pettymys, koska niissä ei ollut mitään konkreettista. Te vain puhutte tästä tilanteesta ja hiukan kätkeydytte sen taakse, että tilanne on vaikea. Mutta se nyt ei ole mikään tekosyy sille, että esimerkiksi Yhdysvallat on jo ryhtynyt toimiin ja löytänyt selkeitä ratkaisuja. Kauppasuhteet ovat myönteisiä. myönteiset kauppasuhteet Kiinan kanssa eivät voi olla mikään veruke sille, että me ummistamme silmämme ihmisoikeusrikkomuksilta. Ja mielestäni edustajat, Kiinan edustajat varmastikin pyrkivät löytämään jonkinlaisen ratkaisun näihin kysymyksiin Kiinassa. Ja kaupungin, kaupunkien ja maaseudun välillä on nyt selkeä epätasapaino Kiinassa, mutta ei voi olla mikään verukas se. Meidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta näiden tuotteiden tuonti Eurooppaan kiellettäisiin. Tuodaan tietysti tietoisesti tai tiedottomasti. Meidän täytyy Euroopan yrityksille toimittaa tietoa siitä, mitkä tuotteet tulevat näistä pakkotyöleireiltä. Mehän tiedämme nämä tavarantoimittajat – eikä ole kovin paljon hyödyllistä, jos eurooppalaiset yritykset lupaavat, että ihmisoikeuksista pidetään kiinni, jos me kuitenkaan emme tue sitä toimintaa, jolla tuetaan näitä sanoja. Meidän täytyy muistaa kuluttajien oikeudet. He haluavat olla varmoja silloin, kun he ostavat kiinalaisia tuotteita, ettei kyse ole pakkotyössä tehdyistä tuotteista. Meidän täytyy tiedottaa tuotteista, jotka ovat lapsityövoiman tuloksia. Ja nyt odottelemme, että komissio tekisi konkreettisia ehdotuksia, esimerkiksi tavaramerkkejä, jotka selkeästi tulevat näiltä alueilta. Ja haluaisin kuitenkin rakentavaa vuoropuhelua Kiinan kanssa. Ja myöskin Kiinan hallituksen puolelta on näkynyt jo tahtoa jatkaa tätä keskustelua. Kiinakin on kiinnostunut parantamaan ihmisoikeustilannetta ja meidän pitäisi pyrkiä siihen vuoropuhelussa ja meidän ei pidä unohtaa näitä kysymyksiä vain siksi, että ajattelemme kauppasuhteita. Kiitos. Kiitoksia Kaadenpa. Seuraavaksi Görens, yksi minuutti. Kiitos. Yli tuhat leiriä kansanryhmän mukaan on. Siellä on tuhansia ihmisiä ja mukaan vaarantamassa valtion turvallisuutta. Vaikkakin luettelo ei ole tyhjentävä, niin se on kuitenkin huolestuttava. Pakkotyön leirit ovat häpeä Kiinassa. Kansallisyhteisön reaktio on ollut kovin varovainen. Itse asiassa se, mitä me olemme odottaneet Euroopan unionilta, on, että ryhdyttäisiin maltilliseen toimeen, mutta kuitenkin niin, että kaikki Kiinan kauppakumppanit osoittaisivat yhtenäisenä rintamana asennoitumista, että ei ryhdytä näihin myönnytyksiin. Meillä on jo työryhmä olemassa vähempiäkin tehtäviä varten. Vielen Dank, Herr Kollege Görens. Kiitoksia. Seuraavaksi Migalski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, ja też przyłączę. Kiitoksia, puhemies. Eh, Tässä tämä puhe oli hiukan pettymys. Tämä kysymyksen pitäisi olla meille avainkysymys. Näillä leireillä on 7 miljoonaa ihmistä ja näitä ihmisiä vainotaan uskonnon vuoksi tai poliittisten uskomusten vuoksi. Ja siksi meillä on moraalinen ja poliittinen velvollisuus taistella tätä vastaan. Meillä on se vaikutelma, että tämä leirijärjestelmä on samantyyppinen kuin Neuvostoliiton ulakleirit ja myöskin tämä nimi Laogai merkitsee uudistusta työn kautta ja se muistuttaa meitä siitä, mitä nähtiin Auschwitzin portilla. Tästä syystä me emme voi olla välinpitämättömiä tässä asiassa Tämän kysymyksen tulisi olla avainkysymys, kun keskustelemme Kiinan kanssa. Ja myöskin pyytäisin komission jäsen, että mahdollisimman usein puhuisi tästä asiasta aina kun puhutte Kiinan kanssa. Kiitoksia kollega Mikalsti. Sitten kollega Versiat, minuutti 30, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puhemies. Kaikki tiedämme, minkälainen ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Kiinassa vallitsee. Olemme juuri puhuneet Euroopan kumppanuuspolitiikasta mm, ja naapuripolitiikasta. Molemmissa yhteyksissä pitää olla realistinen. Kiinahan on Euroopan johtajille erityisesti suuri markkina-alue. Meidän ei pidä painostaa heitä, jotteivät he panisi rajoja kiinni. Ihan sama, jos siellä ihmisiä yhä kohdellaan kaltoin. Minä en unohda Tienamenin uhreja, en unohda kaikkia niitä, jotka ovat vankiloissa ja työleirillä tai joutuvat maksamaan hengellään eh, tekemisistään. Laukai on hirveä järjestelmä ja kun täällä puhutaan ihmisoikeuksista, komissaari, ette saa puhua ainoastaan teknistä seikoista, ja kerralla asioita. Te ymmärrätte kyllä, miten Kiinan hallitus tulkitsee teidän sananne. Teidän, heidän mielestään nämä asiat ovat vain sellaisia, jotka pitää mainita. Se, mitä ensin sanoitte, ei vastaa siihen, mitä me olemme kysyneet teiltä. Ette sanoneet, mitä on konkreettista. Ei riitä, että sanotte, että muissakin maissa on työleirejä. Kiina modernisoituu, uudistuu, te sanotte, mutta kenen kannalta? En minä ole Yhdysvaltain puolta asioita katsoa, mutta siellä kyllä minimivaatimukset täyttyvät. Me teemme yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa terrorismin torjunnassa muun muassa. Miksi me voi toimia samalla tavalla, kun kyseessä on ihmisoikeuksien puolustaminen? Komission jäsen, missä vaiheessa Laugai-leirien tuotteiden vieminen kielletään täällä? Kiitos. Kiitoksia kollega Versiat. Sitten minuutti kollega Fontana, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos puhemies ja komissaari. Sanat, äh, joita saimme kuulla, äh, eivät olleet sen tyyppisiä, mitä odottelimme komissiolta. Odottelimme määrätietoisempaa lähestymistapaa. Euroopan unionin on edellytettävä sääntöjen noudattamista. Tuhannet ihmiset äh, laukai työskentelevät ihmisoikeuksien Äh, ihmisoikeuksia poljettaessa. Ja samanaikaisesti Euroopan unioni hyväksyy äh, alueelleen tuotteita, jotka on valmistettu äh, tällä tavoin epäreilun kilpailun puitteissa. Tämä kaiken myötä saamme käsityksen siitä, että siitä huolimatta, mitä Pekingin hallitus viime vuosina on tehnyt, mitään tuloksia ei ole nähtävissä. Tilanne jatkuu entisenlaisenaan ja valtava määrä äh, ihmisiä joutuu edelleenkin äh, elämään äh, tilanteessa, jossa ihmisoikeuksia poljetaan. Me emme hyväksy tätä. Meidän on annettava selkeä eurooppalainen merkki ja edellytettävä myöskin, että sääntöjä noudatetaan tontitoiminnan yhteydessä. Tana. Kiitoksia kollega Fontana. Sitten kollega Kaspari seuraavaksi. Minuutti 30, olkaa hyvä. Puhemies, me kaikki tiedämme, että laukaa järjestelmän takana on tällainen järjetön työleirijärjestelmä. Jo pelkästään tällainen järjestelmän olemassaolo on ikävä asia, mutta pitää todeta, että tällaisia tuotteita näkyy myös meidän kaupoissamme, niin tämä on vielä inhottavampi, ikävämpi asia. Kyseessä ei ole pelkästään työvoimaa käyttöön täällä näillä leireillä, vaan myöskin hallitus hyötyy vielä tästä sen lisäksi. Unioni tulee olemaan 14 päivän päästä Kiinassa, niin meidän pitää kyllä todeta selkeästi täällä, että tällaisia tuotteita ei Suomeen saa tarjota, kun me olemme siellä paikan päällä. Herra komissaari, me olemme kyllä pettyneitä. Meidän pitäisi vihdenkin keskittyä tähän teemaan ja etsiä tähän ratkaisuja. Komissio pitäisi nyt tutkia, missä muissa maissa tehdään tällaisia tuotteita näissä vankiloissa. Meidän pitäisi tarttua ongelman kunnolla, ratkaiskaa tämä ongelma ja sitten voidaan tarttua näihin muihin ongelmiin. Ei pidä nyt ruveta tarttumaan kaikkiin samalla kertaa, vaan taistella tätä ongelmaa vastaan tehokkaasti. Vaadin komissiota ja neuvostota takaamaan sen, että näistä leireistä tehdyt tuotteet eivät joudu eurooppalaisiin kauppoihin. Me emme halua tällaisia tuotteita Euroopassa. USA mainittiin tässä aikaisemmin. USA on löytänyt ratkaisun tähän, kuinka kieltää nämä tuotteet omissa kaupoissaan. Minä vaadin, että komissio huolehtii siitä, että tällaisia tuotteita ei enää kauppoihin tule. Tällainen tilanne muuten on aina piikkinä lihassamme, jos emme teemme jotain vastaan. Kiitoksia kollega Kaspari. Sitten yksi minuutti kollega Meister. Kiitoksia puhemies. Komissaari, te mainitsitte sen, että ihmisoikeudet ovat unionin ydinarvoja. Viime joulukuussa me suurella ylpeydellä hyväksyimme Lissabonin sopimuksen, siinä on myöskin ihmisoikeuskirja mukana. Ja on aivan oikein, mitä totesitte täällä. Meidän pitää kaikkialla puolustaa ihmisoikeuksia ja myöskin talouttamme käyttää tässä hyväksemme. Mutta tämä on vaikeaa, ja kuten sitten myöskin tämä laukaa tuotteista, olemassa kyllä tämä lista Meillä on tämä lista täällä näin, ja me nähdään missä vankilassa, minkälaisia tuotteita sieltä sitten tulee. Tämä voidaan kyllä eritellä. Ja tämän takia Laukai on otettu täällä Euroopassa myöskin esille. Myös komissaari de Hucht pyysi teitä, että YK on edustajat pääsevät tänne paikan päälle, jotta voidaan tarkistella tätä asiaa, voitaisiinko katsoa tätä asiaa vielä. Ei USA saa olla rohkeampi kuin me, kyllä meidänkin pitää pystyä kieltämään tuotteet. Ja, ja toivottavasti voitte pitää nyt kiinni lupauksista, mitä meillä on annettu. Kiitoksia kollega Maisner. Sitten kollega Provera, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. Haluaisin vielä lisätä pari lukua Yli tuhat äh, laukaivankilaa leiriä on äh, jo löydetty, 40 50 000 vankia on äh, oleskellut laukaivankiloissa 49 vuoden jälkeen ja 414 er, yritystä toimii näillä nimillä. Usein vankilossa joutuu olemaan ihmisiä, jotka vastustavat tämänhetkistä valtaa, vallanpitoa Kiinassa. Myöskin ympäristö, ammattijärjestöt, kuluttajajärjestöt, nämä kaikki loistavat poissaolollaan Kiinan kansantasavallassa tällä hetkellä. Jos me hyväksymme tämän kaiken, me olemme itse asiassa ainakin moraalisesti syyllisiä. Olemme osa syyllisiä tähän koko asiaan. Meidän on oltava äärimmäisen kriittisiä, erityisesti pieniä valtioita kohtaan ja taas suuria valtioita kohtaan, kuten nyt tässä tapauksessa Kiina, suhtaudumme varovaisesti. Tätä asiaa on käsitelty jo pitkään, viimeksi viime lokakuussa. Ja toivoisin, että nyt löydettäisiin myönteinen ratkaisu tilanteeseen. Kiitoksia edustaja Provera. Sitten edustaja Preda. Minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ihmisoikeus yleisjulistuksen artikla 11, siinä mainitaan oikeus eh, oikeanlaiseen oikeudenkäyntiin. Ja on selvää, että laokai-käytäntö on tätä sääntöä vastaan. Kuten kollegat ovat sanoneet, laukai-työleirillä tehdään muutakin. Siellä kidutetaan ihmisiä, siellä ihmisiä kohdellaan alentavasti ja käytetään hyväksi heidän työvoimaansa, tehdään kovaa työtä esimerkiksi kaivoksissa ja tehtaissa jopa 24 tuntia vuorokaudessa. Ihmisoikeusjärjestöt kertovat, että siellä ihmisiä hakataan, käytetään hyväksi seksuaalisesti ja että heillä ei ole lääkehoitoa tai he eivät saa kunnon ravintoa. Tällaisten tuotteiden tuominen Euroopan unionin pitää tietysti kieltää. Minä olen vakuuttunut siitä, että näin on ja varmasti komissio voisi valvoa tätä kieltoa ja sen toteutumista, niin kuin kollegat ovat sanoneet. Kuten muut ovat jo maininneet, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt käyttää kaikki tilaisuudet hyväksi. EUn pitäisi pyrkiä kaiken mahdollisin tavoin korkean tason kokouksissa Kiinan viranomaisten kanssa. Siellä pitäisi pyytää, että tämä kiellettäisiin tämä järjestelmä. Kiitoksia kollega Preda. Sitten edustaja Muscardini, puolitoista minuuttia. Kis. Puhemies. Raha on jumala asemassa, vaikka se olisi verellä saatu nyt jätämme huomiota näiden ihmisten, jotka joutuvat toimimaan epäinhimillisissä olosuhteissa, heidän kohtalonsa, heidän tekemiä tuotteita maahan tuodaan Euroopan unionin sääntöjä ei noudateta. Tämä on mielestäni Euroopan unionille suuri ongelma ja se olisi nyt ratkaistava. Emme voi hyväksyä sitä, että tällaisia tuotteita tuodaan jatkuvasti maahan ja samanaikaisesti Euroopan unioni käy kauppaneuvotteluja Kiinan kansantasavallan kanssa. Ja kaikki tämä, vaikka tiedämme, mistä kyseiset tuotteet ovat peräisin, mitä niitä tuotetaan, tämä on täysin moraalitonta toimintaa Euroopalta. Ja siksi Euroopan unionin ja Euroopan parlamentti haluaa tuoda selkeästi ja päättäväisesti esiin sen, että haluamme tiukkaa suhtautumista Kiinaan. Näyttää siltä, että samanaikaisesti Eurooppa on peloissaan oman talouselämänsä puolesta ja haluaa saada aikaiseksi alkuperämerkintäjärjestelmän. merkintäjärjestelmän, sen käyttöönoton myötä saataisiin myöskin tuoduksi esiin se, että tuotteet ovat peräisin Kiinasta mahdollisista pakkotyöleireistä. Ja mahdollisesti kyse on jopa verellä tehdyistä tuotteista. Kiitoksia edustaja Muskartini. Sitten viimeisenä puhujalistalla kollega Kielan puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies ja komissaari. Meidän ei pitäisi unohtaa tätä tärkeää osaa sitä, että Kiinan kauskasvu perustuu tällaiseen vankilatalouteen. Laokaa-järjestelmä on ollut hyvin tärkeä väline, kun on poliittisesti sorrettu ihmisiä. Ja vuodesta 1949 jälkeen täällä on 15 miljoonaa vangittua. Ja suurin osa näistä vankitoista on opettu hyvin tiukassa tilassa siellä vangittuina tällainen pakko, työ näillä työleireillä on tullut tällainen avoin salaisuus tavallaan. Tämä osoittaa sen, että suurin osa näistä laokaa vankiloista ovat myöskin kaupallisten järjestöjen harjoittamia. Seuraavassa huippukokouksessa ja siihen liittyen kysymyksen komissaari on teille, että oletteko valmiina sitten mm, panemaan täytäntöön Van rompoin periaatteen, tämä vastavuoroisuusperiaatteen tässä asiassa. Voitteko hyväksyä sinne, että ette voi pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ja onko täällä mitään yhteistyötä USA-viranomaisten kanssa siinä, kun pyritään tunnistamaan laukaituotteita? Oletteko katsoneet myöskin aikaisempia parlamentin laustoluonnoksia, jossa juuri vaaditaan juuri laukaituotteiden kieltoa Euroopassa? Ja vaadimme sitä, että myöskin yhteistyössä tullaan edistymään Kiinan kanssa, joka perustuu siihen, että Kiinan pitäisi ratifioida YK ja ILON tärkeitä asiakirjoja. Ja mitä tulee sitten tehdä, kun kiinalaiset kieltäytyvät tekemästä näin? Näihin kysymyksiin pitää löytää vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kielam. Sitten menettelytapa ilman puhujalistaa. Herra Kastel, minuutti. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Ihmisten laittaminen tänne työleireille vain he ajattelevat toisin kuin eh, hallitseva järjestelmä, tämä ei ole ihmisarvojen mukaista. Työleiri, internointileiri, uudelleenkasvatusleiri, kasvatusleiri, ne ovat kaikki sellaisia sanoja, jotka eivät tällä vuosina enää ole ajankohtaisia riippumatta sitten missä tämä tapahtuu. Olen todellakin pettynyt, että Kiinan tapauksessa komissio jälleen kerran ei ole tehnyt mitään konkreettista erotusta asian suhteen, vaikka olemme tätä pyytäneet täällä parlamentissa. Eikä ole esittänyt mitään erotuksia sen suhteen, mitä jatkoyhteistyö EU ja Kiinan kanssa tulisi olla. Jos on olemassa tällaisia kirjoja, jossa on nämä tiedot saavassa näistä leireistä. Miksi teille oli sitten näitä asioita tiedossanne? Miksi suljette silmänne täältä? Minusta komissio on tavallaan silloin osasyyllinen näiden ihmisten kärsimyksiä, jotka ovat ilman oikeusprosesseja suljettuina näillä leireillä. Oikeusvaltioperiaate on yksi perusperiaatteista täällä Euroopan unionissa. Minun pitää todeta, että minä melkein häpeän edustajana täällä parlamentissa, kun meidän pitää tänään kuulla taas näistä asiasta. Mutta toisaalta olen myöskin iloinen, että kaikki puolueryhmät tukevat täältä puolue- tätä, yli puolueen rajojen tätä oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusvaltioperiaatteen odottamista. Tähän, tästä haluan kiittää kaikkia kollegoita. Kiitoksia kollega Kastla ja sitten kollega Toer. olkaa hyvä. Herr President, Herr Kommissar. Puhemies, hyvä komissaari. Täällä kollegat totesivat, että täällä vaaditaan ihmisoikeuksien nimissä sitä, että näiden tuotteiden tuonti pitäisi kieltää. Minusta tällaisten ihmisarvoisten, ihmisarvoisten äh, arvoa noudattamattomien tuotantapojen käyttö ja tällä polkumyyntituotteiden tuominen, näin, tämä pitää ottaa tavallaan huomioon, mutta sen lisäksi EU pitäisi tehdä myös selkeäksi se, että kauppakysymystä riippumatta tällaisia olosuhteita näissä työleireissä ei voida hyväksyä. Kyseessä on pelkästään nämä tuotteet, vaan kyseessä on myöskin se, pitää parantaa näitä ihmisten olosuhteita, jotka ovat siellä suljettuina. Nämäkään eivät vastaa mitään vaatimuksia. Tätä meidän pitäisi selvästi painottaa Kiinan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Tore. Sitten kollega Littenberg, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Herra komissaari, te totesitte, että suhteessa Kiinan kanssa tämä on hyvin herkkä aihe. No totta kai, mutta minä uskon myös, että kumppanien kesken, jotka käyvät kauppasuhteita keskenään ja toimivat globaalilla tasolla yhdessä, silloin kyllä vaaditaan sitä, että ei pelkästään painota omia arvojaan neuvotteluissa, vaan vedetään myös tästä johtopäätöksiä tämän jälkeen, kun ne ovat esille. Sillä muuten voidaan vain todeta, että kauppakumppanit ovat tekopyhyjä, jos tavallaan toisaalta todetaan, että he kritisoivat sitä, että näitä leirejä on olemassa ja tuomitaan ne, mutta ei sitten tehdä mitään. Ja toisaalta sittenkin sallitaan se, että nämä tuotteet tulevat markkinoille Tämä on eurooppalaisen uskottavuuden kysymys, ettemme tässä pelkästään puhu, vaan myös toimimme. Ja tämän takia varmaan saamme myöskin enemmän kunnioitusta Kiinalta. Sillä kauppakumppani, joka on näin tekopyhä, sitä kauppakumppania ei varmaan ottaa kovinkaan vakavasti, kuin taas sellaista kauppakumppania, joka pitää arvoistaan kiinni myös kauppaneuvotteluissa. Kiitoksia edustaja Lichtenbergia. Sitten Kollega Tänok, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Kiina on taloudellinen kapitalistinen ihme, mutta se on lähinnä yksi puolue maa, joka on hyvin brutaali ja kommunistinen. Ja yksi ilkeitä asioita siellä on vaan nämä laukai työleirit. Sinne lähetetään miljoonia ihmisiä Falun Gongin kannattajat ja tienamme niillä mieltään osoittaneet ja heidän sukulaiset siellä heitä uudelleen kasvatetaan. Siellä on otettu ihmisiltä elimiä ja elinsiirtoihin. On selvää, että tuhansia ihmisiä teloitetaan Kiinassa vuosittain eri syistä. On suuria äh, tärkeitä rikoksia, mutta jopa pienempiä esimerkiksi parituksista voi tällaisen tuomita. Työleireillä tuotetaan tuotteita, kuten esimerkiksi kumisaappaita, jotka sitten kuitenkin päättyvät EUn markkinoille. Voin kuitenkin ymmärtää komissiota, sillä tähän mennessä nämä ovat olleet vain syytöksiä, eikä niitä ole pystytty näyttämään toteen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Paska, olkaa hyvä tábori Laogai pomenované podľa čínsky... Puheenjohtaja, hyvä komissaari. Nämä Laogai-leirit, joita on Kiinassa Kiinan vallankumouksen jälkeen vuonna 1948 jälkeen. Siellä on ollut 50 miljoonaa kiinalaista vangittuna ollut ja heistä vain puolet on palannut takaisin kotiinsa Laukai tutkimuslaitoksen mukaan Kiinassa on tällä hetkellä yli 1700 tällaista leiriä. Ja näissä on vangittuina henkilöitä ilman tuomioistuimen päätöstä, vaan pelkästään poliisipäätöksellä. Täällä myöskin sorretaan näiden henkilöiden ihmisarvoa ja näiden perheiden ihmisarvoa. Heitä kidutetaan, heitä pakottaa pakkotyöhön ja sitten lopuksi nämä ihmiset murtuvat tämän taakan alla. Siellä ei ole mitään lääkehuoltoa, lääkkeitä siellä ei ole. Heidän pitää voi syödä siellä ruohoa, koska ruoka siellä on todellakin huonoa ja heikkolaatuista. Joten meidän pitäisi todellakin huolehtia siitä, että eurooppalainen järjestelmä ja eurooppalainen sivilisaatio ei hyödy näiden ihmisten verestä ja heidän tuotteistaan. Ja sitten yksi minuutti kollega Griffin, olkaa hyvä. Puhemies, se, että voi joutua vankilaan ajattelun rikoksista on shokeeraavaa. Voin kertoa tämän henkilökohtaista kokemuksesta. Kolme kertaa minut on yritetty laittaa vankilaan sen takia, että minä puhuin. Kun sanoin, että puhuin vain totuutta, niin en näin saanut sen puolustettua. Eli sen takia ymmärrän hyvin näitä kiinalaisia, jotka laitetaan vankileireille. Meidän on pyrittävä siihen, että ei e, tuoda heidän tuotteitaan niin, että vaikeutetaan täällä työllisyyttä. Mutta jos meillä on sellaisia argumentteja, että ei vapaa kilpailu pätee, niin sitten ei ole mahdollista käyttää tätä argumenttia tässäkään yhteydessä. Kaikki tuotteet, mitä Kiinasta tuodaan, ovat epäreilua kilpailua. Kilpailu, ki, tuonti Kiinasta vie meidän työntekijöiltämme työpaikkoja. Tässä kapitalistinen eh, tyranni on vallalla. Kiitoksia. Ja, ja sitten kollega Bronze. Minuutti vielä, alkaa hyvä. Te olette viimeinen puhuja. President, whether or not it should be... Puhemies, pitääkö pystyä myymään vankien tekemiä tuotteita, riippuu siitä, ovatko ihmiset todellakin systyneet rikoksiin vai eivät. Mehän tiedämme, minkälaista rikoksista on kyse, kun Kiinasta puhutaan. Onko oikeudellinen järjestelmä oikeudenmukainen ja pidetäänkö ihmisiä humanissa oloissa. Näin ei tietysti ole laukaileireillä, mutta pitäisikö muille antaa oikeus ostaa näitä tuotteita riippuu siitä, haluaako tuova maa panna omat tehtaansa kiinni ja työntekijät työttömiksi. Tämän pitäisi päteä ainoastaan vankiloiden tuottamiin tuotteisiin, vaan ylipäänsä kaikki sellaisiin tuotteisiin, jotka tulevat alhaista, alhaisen palkkatason maista, joiden kanssa ei voida kilpailla. Jos ajatellaan klassista taloustiedettä, aina sanotaan, että vapaa kauppa rikastuttaa maailmaa kokonaisuudessaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kukin maa rikastuu. Tämä ei tarkoita sitä, että britti- tai e, eurooppalaiset työntekijät, jotka joutuvat työttömiksi, joutuisivat rikkat, pystyisivät rikastumaan. Niin he pitää asettaa etusijalle. Kiitoksia, kollega Brons. Sitten lopuksi vielä komissaari Fyle, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Puhemies, hyvät jäsenet, Kiinan talouskehitys on sellaista, johon mikä muu ei vedä vertoja nykyhistoriassa. Sen rooli maailman laajuisesti on yhä tärkeämpi ja tähän rooliin liittyy myös vastuu. Vastuu siitä, että noudatetaan perusoikeuksia ja työoikeuksia, jos on tärkeää, että Kiinan johto toimii näiden oikeuksien mukaisesti. Näinäkin aikoina Kiinan johto on meidän kumppanimme ja vuoropelu heidän kanssaan on kaikista parhain tapa päästä eteenpäin. Erityisesti meidän ihmisoikeusdialogin puitteissa tai korkean tason kauppaa dialogin yhteydessä. Mutta toisaalta meidän pitää puolustaa myös omia arvojamme ja periaatteitamme. Tämä koskee myös eh, vankityövoimaa ja laongai-leirejä. Tämä huomioon ottaen komissio, kuten jo aikaisemmin sanoin, on valmis miettimään, mikä voisi olla tehokas tapa estää se, että tuodaan tuotteita, jotka on valmistettu työvoimalla. Ja me aiomme jatkaa tätä vuoropuhelua läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Kollegani Kalle Huht viittasi hyvin laajalti viime tiistaina Kiinan ihmisoikeuksiin parlamentin täysistunnossa. Minä voin vielä vahvistaa sen, että 6. lokakuuta huippukokouksessa ihmisoikeudet otetaan esille myös EUn pyyntö, että nämä laukaityöleirit pantaisiin kiinni. Meillä ei ole olemassa horisontaalisia välineitä eikä pystytä kieltämään tuotteita, jotka on, niiden tuonti, jotka on laukaileiriltä toimitettu. Me olemme valmiita miettimään Yhdysvaltain toimintatapoja tässä ottaen huomioon, että tämä on tärkeä asia. Ja minä ilman muuta aion myös puhua niiden neljän kollegan kanssa, joiden pääosastojen työ liittyy tähän asiaan. Ja kerron heille, että parlamentin mukaan nyt olisi oikea aika, että pääosasten välillä tätä asiaa tutkittaisiin tarkemmin. Kiitos. Kiitoksia komissaari Fyle. Keskustelu on näin päättynyt. Eilisen kokouksen pöytäkirja ja tekstit ovat täällä saatavilla kaikille edustajille. Onko teillä jotain pöytäkirjaa vastaan? Ei ole. Tämä pöytäkirja on näin hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, 20. syyskuuta 2010 oikeusasiavaliokunta